Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvät eh, jäsenet, hyvät kollegat. Aivan aluksi haluaisin kiittää teitä kaikista kysymyksistä, jotka toitte esiin ja mielenkiintoisista ajatusten vaihdosta tänään. Haluaisin vakuuttaa teille, että jos saan teidän tukenne ja luottamuksenne – minä tulen muuttamaan sanani toimiksi. Tämän kuulemisen aikana olen pyrkinyt antamaan teille kuvan siitä, mitä nämä toimet voisivat olla. Teidän kanssanne yhteistyössä, jäsenmaiden kanssa yhdessä ja työmarkkinaosapuolten kanssa yhdessä komissio haluaa investoida talouden elpymiseen ja kasvattaa työllisyyttä. Haluamme saada työnhakijat takaisin työmarkkinoille, kehittää heidän pätevyyksiään ja kykyjään ja lisätä heidän liikkuvuuttaan. Haluamme taata parhaan mahdollisen sosiaalisen suojelun ta- tason sekä työssä oleville että työn ulkopuolella oleville ihmisille ja olemme sitoutuneita taisteluun köyhyyttä vastaan. Haluamme taata terveelliset ja turvalliset työolosuhteet, tulemme vastustamaan sosiaalista polkumyyntiä ja muita tämänkaltaisia menettelyjä ja pyrimme takaamaan tasapuoliset toimintamahdollisuudet työmarkkinoilla. Nämä ovat selkeät tavoitteemme. Minulle nämä tavoitteet ovat sellaista, että haluan käyttää täysin olemassa olevat välineet niiden tavoittamiseksi. Komissio tulee vapauttamaan 300 miljardia investointeja minä tulen käyttämään oman osuuteni noin 10 prosenttia eurooppalaista BKTstä siihen, että vahvustaisin työllisyyttä, vastustaisin köyhyyttä ja lisäisin sosiaalista mm, mukaanottavuutta. Nuorisotakuu on kaikkein tärkein väline ja haluan, että kaikki jäsenmaat ottavat sen viivyttelemättä käyttöön, jotta saisimme mitatavissa olevia kestäviä tuloksia. Työllisyyspolitiikka tulee olemaan tarkempi osa eurooppalaisen talouden ohjausjaksoa ja jäsenmaita tullaan myöskin arvioimaan niiden sosiaalisten toimien perusteella. Hyvät kollegat, uusi komissio on kunnianhimoinen ja haluaa toimia yhdessä Jean-Claude Junckerin johdolla näissä asioissa ja me tulemme myöskin toimimaan kumppanimme parlamentin kanssa ja luonnollisesti jäsenmaiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa yhteistyössä. Käsitämme, että haasteet ovat valtavat ja voimme onnistua vain, jos toimimme yhdessä. Jos viiden vuoden kuluttua voimme sanoa, että Euroopassa on enemmän työpaikkoja ja vähemmän köyhyyttä, tuolloin ja vasta tuolloin, hyvät kollegat, voimme tietää, että olemme saaneet jotakin aikaan ihmisten hyväksi. Kuten alkupuheenvuorossani sanoin, ihmiset ovat se, mistä Euroopassa on kyse. Kiitän paljon yhteistyöstänne ja odotan työtä kanssanne. Kiitoksia. Once again, thank you, uh, Madam. Vielä kerran kiitokset Täisen. Kiitokset kaikille jäsenille, jotka olivat mukana tässä kuulemisessa. Koordinaattorien kokous pidetään suljetuin ovin. Arvioimme siellä kuulemisen tuloksia ja se alkaa. Se on yhdestä kahteen salissa ASP 5G2. Eli koordinaattorien arviointikokous tämän kuulemisen jälkeen alkaa yhdeltä salissa ASP 5G2. Kiitos kaikille.